Bene, possiamo dare inizio. No niin, voimme varmaankin aloittaa tämän kokouksen. Onko sinulla pyyntö? Onko teillä työjärjestyspuheenvuoro kenties? Olkaa hyvä vain. Herra puheenjohtaja. Artikla 15 sanoo, että aina huippukokouksen jälkeen puheenjohtaja esittelee raporttinsa parlamentin edessä. Ja nyt se on esitetty moneen otteeseen puheenjohtajakokouksessa ja mietin tässä vain sitä, että miksi sitä ei voisi esitellä koko parlamentin edessä. Sì, non abbiamo potuto farlo. Niin me emme voineet tehdä tätä Strasburgissa täysistunnossa, koska se olisi sitten ollut liian myöhäistä ja siksi halusimme, että tämä tilaisuus järjestetään heti muutama päivä eh, huippukokouksen jälkeen. Niin kyllä minä ymmärrän, mutta täällä ei ole täysistunto sallinut käytössä jopa osan vuodesta 2013 se on pois käytöstä, joten meidän täytyy nyt tyytyä siihen, mikä on mahdollista. Ja joka tapauksessa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja on kertomassa huippukokouksen tuloksista. Ja myös puhemies Schulzin puolesta toivotan puheenjohtaja Van Rompuyn ja puheenjohtaja Barroson tervetulleeksi ennen kuin annan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle puheenvuoron, haluaisin kertoa Schulzin ja parlamentin enemmistön puolesta sen, mitä olemme selvästi jo todenneet liittyen Van Rompöin työn edistymiseen ja hänen ehdotuksensa. Me emme voi ehdotusta hyväksyä ja me yksimielisesti toivomme, että nuo ponnistelut tulevina viikkoina todella moni, moninaistetaan, jotta budjetista tulee sellainen, että se hyödyttää koko unionia ja sen kansalaisia. Nyt puheenvuoro puheenjohtaja Van Rompoille. Olkaa hyvä. Arvoisa varapuhemies, hyvät parlamentin jäsenet, te varmaankin jo tiedätte, Eurooppa-neuvoston tuloksista viime viikolta sopimukseen ei päästy, mutta minua kuitenkin pyydettiin ponnistelemaan kompromissin eteen. Kannat olivat riittävän lähellä toisiaan ja poliittinen tahto oli nähtävissä, jotta pääsemme ensi vuoden alkupuolella sopimukseen. Luonnollisestikin monivuotinen rahoituskehys yleensä kuuluu neuvoston ja parlamentin käsiteltäväksi, mutta Eurooppa-neuvostoa on aina pyydetty kuitenkin tutkimaan asiaa perussopimuksen 15 artiklan mukaisesti. Sehän osallistuu unionin yleisten poliittisten suuntaviivojen ja painopisteiden määrittelyyn. Koskaan ei ole päästy yksimieliseen sopimukseen yhdessä kokouksessa, ei tälläkään kertaa. Yksimielisyyspäätös asettaa omat haasteensa se, että päästään yksimielisyyteen, edellyttää kompromisseja ja sitä, että ymmärretään yhteinen tavoite. Ollaan sitä mieltä, että yhdessä määritellään unionin painopisteitä, eikä vain laskeskella kukin tahollaan, miten jokainen jäsenvaltio voisi ponnistella mahdollisimman vähän, mutta saada mahdollisimman paljon. Olen hyvin tietoinen huolista ja painopisteistä, joita parlamentilla on ja tiedän myös, miten erinomaista työtä esittelijät ja valiokunnat ovat tehneet. Näistä kertoi Eurooppa-neuvostolle viime viikolla parlamentin puhemies. Parlamentin esiin tuomat asiat olivat esillä keskusteluissa ennen Eurooppa-neuvostoa ja sen jälkeen, ja sen aikana. Parlamentin näkemykset, mutta yhtä lailla komission ja kunkin jäsenvaltion näkemykset on otettava huomioon, kun pyritään yksimielisyyteen, joka tietysti rajoittaa mahdollisia tuloksia. Me tiedämme myös, että talousarvion on oltava maltillinen. Ajat edellyttävät tätä. Ja kiinnitän siihen erityistä huomiota, kun olen entinen budjettiministeri ja entinen pääministeri, joka on näiden asioiden kanssa painiskellut. Ei huonosti tavallaan pelkälle poliittiselle toimijalle. Lisäksi talousarvion täytyy osoittaa asiat, jotka me haluamme unionin tekevän. Tämä on tärkeää maillemme, mutta myös kansalaisillemme, ja unionin on voitava toteuttaa nämä asiat. Kyse ei ole siitä, että tässä olisi vain rasite kansalaisille budjeteille, vaan on asioita, joissa unionin tasolla voidaan säästää rahaa kansallisen tason tai kansallisten, kansallisella tasolla mittakaavaeduilla esimerkiksi. Talousarvio on melko pieni, siis unionin talousarvio. Kansalliset talousarviot ovat keskimäärin 50 prosenttia BKTstä, unionin vain prosentti. Se ei siis riitä suhdanteita tasaavan politiikan toteuttamiseen, mutta tämä on kuitenkin hyvin merkittävää joidenkin maiden osalta, koska joissakin maissa eh, unionin rahoitus on melkein kaikessa julkisessa investoinneissa mukana, erityisesti tutkimuksen ja kehityksen ja maatalouden alalla. Täällä pyritään siis rakenteelliseen talouskasvuun. Tämänkertainen monivuotisten rahoituskehysten valmistelu on aikaisempaakin hankalampaa. Ensinnäkin ensimmäistä kertaa ei ollut odotettavissa todellista reaalikasvua. Lisäksi mukana olivat, oli 27 eh, osallistujaa, joilla jokaisella veto-oikeus. Miettikääpä, miten tämä toimisi kansallisessa kontekstissa. Lisäksi suurten maiden välillä ei ollut tehty etukäteissopimusta ja voidaan mainita myöskin Euroopan parlamentin uusi rooli. Sopimukseen pääseminen on hankalaa, mutta se on tarpeen. Tarvitsemme kuitenkin lisäaikaa. Monivuotinen rahoituskehys kuvastaa vakautta ja yhteisvastuullisuutta. Monet jäsenvaltiot haluaisivat, että unionin talousarvio asetetaan finanssipoliittisen maltin kontekstiin. En ole täysin samaa mieltä tästä, koska uskon, että monivuotinen rahoituskehys on ennen kaikkea investointibudjetti. Tiedän, että kaikissa jäsenvaltioissa julkiset menot tai julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta laski vuonna 2011 puolellatoista prosentilla, kun vuonna 2008 ja 2009 kasvu oli ollut spektaakkelimaiset 4-5 prosenttia. Joidenkin mielestä EUn menot minun ehdotuksessani e- ovat asiattomia, mutta heidän pitäisi pitää mielessään se, että komission ehdotuksessa kesäkuulta 2001 jo jäädytettiin nimellisesti maatalous- ja kohesion menot. Ne yhdessä ovat kaikkiaan 71 prosenttia koko budjetista. Ehdotukseni, jotka tein 14. ja 23. marraskuuta ehdot, niissä ehdotettiin yleistä kahden prosentin leikkausta. Jos nyt verrataan asioita, jotka ovat keskenään vertailukelpoisia, eli verrataan edellistä monivuotista rahoituskehystä tulevaan, niin mielestäni silti ehdotuksissani mahdollistettiin se, että voidaan lisätä määrärahoja juuri kasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn alalla edelliseen kehykseen verrattuna. Ja tämäkin ajatus oli komission ehdotuksen taustalla. Sitä tuen. Jos halutaan säästää vielä enemmän, niin täytyy pitää mielessä se tosiseikka, että muut talousarvion osat voivat olla enintään 280 miljardia euroa. Ja on myös mahdollista, että jotkut haluaisivat 71 prosentin osuuden kasvavan. Minä en hyväksy missään tapauksessa improvisointia. On myös tärkeää, että pidämme kehitysavun nykytasolla. Itse asiassa ehdotuksessani tätä kasvatettiin. Varojen puolelta olen ehdottanut uudistusta, jossa omilla, omia varoja rahoitettaisiin arvonlisäverolla, finanssitransaktioverolla, ainakin niissä maissa, jotka sen haluaisivat ottaa käyttöön. Tällä tavalla voitaisiin lisä, myös pitäisi lisätä avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta korjausmekanismilla varojen kysymys on vaikea ja arkaluontoinen. Nettomaksajien keskuudessa ei ole yksimielisyyttä. Mielestäni tähänkin kuitenkin on löydettävissä ratkaisu, vaikkei se ehkä olisikaan niin kunnianhimoinen. Talousarvion laatiminen on monimutkainen prosessi. Näin on ollut aikaisemminkin. Monet varmaan teistä muistavat vuoden 2005 monivuotinen rahoituskehys. Sitä ei voida muistaa minään kovin esteettisenä budjettina. Meidän ei pitäisi nähdä tätä prosessina, jossa köyhät ja rikkaat, etelä ja pohjoinen taistelevat keskenään. Nettomaksajista noin puolet mukana suuria maita eivät ole pyytäneet oikaisua. Tässä ryhmässä eh, jotkut pyytävät kaikki eivät suinkaan pyydä lisäleikkauksia menoihin. Ja toisaalta nettosaajista kaikki eivät ehdota määrärahojen kasvattamista. Ehdotustani myös tuetaan monissa maissa, vaikkakaan kaikki jäs, jotkut jäsenvaltiot eivät ole täysin tyytyväisiä siihen. Tätä ei voi, tilannetta voi, ei voida kuvata karikatyyrein, näin ollen teen kaikkeni, jotta pääsisimme oikeudenmukaiseen kompromissiin. Tämä vaatii taustastrategiaa. On löydettävä sopimus 27 jäsenvaltion ja Euroopan parlamentin kesken. Jos emme pääse sopimukseen, se tulee kuitenkin kalliimmaksi sekä unionille että jäsenvaltioille poikkeuksetta. Minä olen vakuuttunut siitä, että tämä on mahdollista. Kiitos. Van Rompuy. Kiitos puheenjohtaja Van Rompuylle. Seuraavaksi puheenjohtaja Barroso. Olkaa hyvä. President, president. Hyvä neuvoston puheenjohtaja. Neuvoston puheenjohtaja juuri kertoi teille neuvotteluista, joita käytiin viimeisimmässä huippukokouksessa vain kuusi päivää sitten Strasbourgissa. Esittelen teille komission lähestymistavan ja nyt täten keskityn siihen, miten minä näen tämän huippukokouksen ja minkälaisia johtopäätöksiä minun mielestäni siitä tulisi vetää. Kuten me tiedämme, jäsenvaltiot eivät päässeet yhteisymmärrykseen, vaikkakin enemmistö olisi valmis sopimaan kompromissiesityksestä, jonka neuvoston puheenjohtaja esitteli, mutta kuten tiedätte, tässä asiassa vaaditaan yksimielisyyttä. Meidän täytyy nyt hoitaa tämä tilanne. Sopimusta ei syntynyt ja meidän täytyy ottaa viivytyksetkin huomioon aikatauluissamme, mutta me voimme vielä kuroa aikaa umpeen. Meillä on vielä aikaa ennen seuraavia äh, rahoitusnäkymiä vuonna 2014, mutta aikaa ei ole niin paljon, että sitä olisi haaskattavaksi asti. Viime viikon huippukokouksessa me me kävimme kaikista hankalimmat rahoituskehysneuvottelut, joita koskaan on käyty. Monestakin syystä. Ensinnäkin neuvottelut käytiin taloudellisen taantuman tilanteessa. Komission ehdotus jo heijasteli tätä tilannetta, mutta siinä otettiin myöskin ehdotuksia esille, ehdotus investoinneista, jotka ovat tarpeellisia kriisin aikana lopullinen lopputulos neuvotteluista todennäköisesti tulee olemaan pienemmät rahoituskehykset kuin tämänhetkiset. Ja näin olisi ensimmäistä kertaa, koska aikaisemmin rahoituskehykset kasvoivat yhdestä toiseen. Eli nyt todellakin olisi ensimmäistä kertaa Euroopan integraation alusta lähtien, kun kohdistetaan leikkauksia rahoituskehyksiin. Ja kuten ymmärrätte, on paljon hankalampi päästä yhteisymmärrykseen leikkauksista kuin määrärahojen kasvattamisesta. Ja mikä tässä tilanteessa sitten on hankalaa? Se, että juuri nyt, kun Euroopan unioni tarvitsisi investointeja, jotkut hallitukset eivät ole kovinkaan avoimia investoimaan kasvuun meillä on johdonmukaisuusongelma. Miten me voimme yhtäältä sanoa, että me tarvitsemme investointiohjelman kasvua varten ja sitten toisaalta kun päätöksenteon hetki on käsillä, me emme aina kollektiivisesti noudatakaan tätä periaatetta. Haluaisin hyvin selkeästi toistaa sen, että edessämme oleva ehdotus jo nyt on leikkaus suhteessa tämänhetkisiin rahoituskehyksiin samaan aikaan, ja jos otetaan huomioon tämänhetkinen tilanne, jäsenvaltiot reaktiona kriisiin, niille on annettu entistä enemmän tehtäviä eurooppalaiselta tasolta viimeisen kahden, kolmen vuoden aikana. Esimerkiksi Sixpack, finanssipoliittinen sopimus, eurooppalainen ohjausjakso, monet osa-alueet, jossa nyt enemmän toimivaltuuksia on enemmän, ei ainoastaan komissiolle, vaan myöskin muille toimielimille, eikä tässä tarvitse muistuttaa mieliin näistä uusista toimivaltuuksista, joita me saimme Lissabonin sopimuksen myötä, esimerkiksi turvallisuuspolitiikassa, ulkosuhteissa, mutta mm, näissäkin olosuhteissa puhutaan edelleen leikkauksista. Komissio on myöskin sanonut, mitä näihin uusiin toimivaltuuksiin tulee, että periaatteessa me olemme valmiita ottamaan uutta vastuuta silloin, kun tarve vaatii. Mutta komissio ja kaikki muutkin toimielimet ymmärtääkseni niiltä ei tule samaan aikaan viedä pois niitä välineitä, joita tarvitaan sitoumusten täyttämiseen. Eli tästä saatte jonkinlaisen kuvan siitä, minkälaisia haasteita meillä on edessämme. Tosiasia on se, että meillä on edelleen suuria näkemyseroja hyvin keskeisistä asioista, esimerkiksi budjetin kokonaiskoosta ja siitä, miten taakka jaetaan jäsenvaltioiden välillä. Samaan aikaan, ja tässä täytyy puhua rehellisesti, mikään jäsenvaltioista ei halunnut asettaa vaaranalaiseksi kompromissin löytämistä, mutta on totta, että joskus aikaa tarvitaan enemmän ja suurimpia ponnisteluja tarvitaan ennen kuin päätökset kypsyvät. Se, mitä saavutettiin huippukokouksessa, oli se, että äh, valtionpäämiehet palasivat kotimaihinsa ja heillä oli paljon parempi ymmärrys toinen toistensa äh, painopistealueista. No ehkä sanotte, että tämä ei ole paljoa, mutta äh, toivon mukaan siitä on hyötyä, kun tulevina viikkoina haetaan konsensusta. Osa teistä kysyi viime viikolla, miten nämä eriävät kannat saatetaan yhteen. No tähän kysymykseen ei vielä ole vastausta löydetty, mutta yksi asia on selvä. Meidän on kaikkien oltava valmiita kompromisseihin. Nettimaksajat, ne, jotka haluavat tehokkaampaa varainkäyttöä, parempaa kohesiota, jotka haluavat sijoittaa kulttuuriin, esimerkiksi tutkimukseen, verkkojen Eurooppa-hankkeeseen – kuten esimerkiksi komissio ja parlamentti haluavat. Ja sitten eh, ne henkilöt, jotka haluavat pitää kiinni omista alennuksistaan ja oikaisumekanismeistaan. Ja tietenkin Euroopan unionin toimielimet, niidenkin täytyy tehdä eh, kompromisseja ja ponnistella. Ja kaikkien täytyy toimia rakentavasti. Ja todellinen testi tästä avoimuudesta on, saammeko me aikaan talousarvion vuodelle 2014, koska nyt olemme jo melkein vuodessa 2013 eikä talousarviota ole. Komissio on tehnyt uuden ehdotuksen viime perjantaina. Meillä on kaksi viikkoa aikaa sopimukseen pääsemiseksi kahden budjettiviranomaisen välillä. Kunnanarvoisat jäsenet, Puheenjohtaja Van Rompoin kanssa olen käynyt kahden välisiä neuvotteluja kaikkien 28 valtionpäämiehen kanssa, sanon 28, koska Kroatian pääministerikin oli osana neuvotteluja. Me tiedämme harvinaisen hyvin, mitä kukin haluaa ja mikä, minkä kukin hylkää, mutta voin vakuuttaa teille, että me loppujen lopuksi onnistumme ainoastaan, jos jokainen osoittaa joustavuutta. Ja jonkinlaisia lisäliikkeitä tässä kyllä tarvitaan. Tietenkin tämä pätee myös komissioon. Me haluamme pitää kiinni edistyksistä, sijoituksista, investointeihin. Ja koska taakan jakaminen edesauttaa projektien toteuttamisessa, tiedon levittämisessä, niin näin me saamme paremmin, parempia tuloksia tutkimuksessa, koulutuksessa ja kulttuurissa. Ja nämä ovat Euroopan unionin kilpailukyvyn kannalta olennaisia asioita. Ja tietenkin me haluamme varmistaa sen, että meidän kohesiopolitiikka on linjassa talouspolitiikkamme kanssa ja että se hyödyttää kansalaisia yrityksiä Euroopassa. Ja kokouksessa tein selväksi sen, että me tarvitsemme kohesion henkeä ja sitä, että se muuntautuu konkreettisesti summiksi, varsinkin niiden arvojen kohdalla, jotka näitä tarvitsevat. Me haluamme myöskin vakuuttaa, varmistaa sen, että me saamme budjetin kautta aikaan uudistuksia ja että yhteinen politiikka ei anna ainoastaan maanviljelijöille, vaan koko Euroopalle elintarviketurvallisuutta ja onnistutaan vihreyttämään Eurooppaa. Ei tulisi olla epäilystäkään siitä, että Euroopan unionilla tulisi olla vahvempi yhteiskunnallinen ulottuvuus ja meidän tulee osoittaa solidaarisuutta. Meidän täytyy pitää kiinni sitoumuksestamme maailman köyhiä kohtaan. Ja jos me katsomme tulopuolta me haluamme, että rahoitus on avoimempaa, oikeudenmukaisempaa, yksinkertaisempaa ja tämä ehdotuksesta löytyykin. Ja tietenkin me haluamme tehokkuutta on aina mahdollisuus saada aikaan tehokkuutta, mutta tällä tarkoitan sitä, että vähemmämme, vähennämme sellaisia kuluja, joita voidaan leikata. En puhu tässä toimielinten kapasiteetin leikkaamisesta. Ja jos on yksi olettuvuus, olet, ulottuvuus, josta en pitänyt huippukokouksessa, oli se, että jotkut maat käytävillä ja mediassa hyökkäsivät toimielimiä kohtaan, aivan erityisesti komissiota vastaan. Ja sanon todellakin käytävillä, koska todellakin salissa keskustelu oli kohteliasta ja rakentavaa ja minun täytyy myöskin todeta, että oli kannustavaa nähdä, kuinka positiivisesti monet johtajat reagoivat, kun tarjosin heille faktoja ja numeroita toimielimistä. Eli tässäkin keskustelussa tulisi pelata rehellisesti. Ja tätä, tästä minä haluaisin pitää kiinni myöskin vaikeiden neuvottelujen kohdalla. Tosiasia on se, että EUn budjetti on pieni, vain kaksi prosenttia EUn julkisista kuluista ja yksi, yksi prosentti BKTLstä. Kuitenkin halutaan suurempia uudistuksia hallinnossa aikaiseksi huippukokouksessa onnistuin esittämään vetomuksen vahvasta, riippumattomasta, pätevästä eurooppalaisesta julkishallinnosta ja tämä on minun velvollisuutenikin. Lopuksi haluaisin sanoa, että komissio taistelee modernisoidun budjetin puolesta, jossa kilpailukyky ja kasvu ovat sydämessä – me haluamme talousarvion, jonka avulla me voimme täyttää velvollisuutemme seitsemän, seuraavan seitsemän vuoden aikana EU-ssa ja sen ulkopuolella. Ja tulevina viikkoina varmaan edistysaskeleita voidaan ottaa ja toivon mukaan sopimus saadaan aikaiseksi ajallaan. Barroso. Kiitos puheenjohtaja. Sitten ryhmien edustajat, ensinnäkin Joseph Daul arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja. Olin pettynyt viime viikon huippukokouksen tuloksiin, koska euroskeptikot saivat oman kantansa näkyviin. Ja nyt sen sijaan, että jotkut päättäjät ajaisivat yhteistä etua, niin toiset mieluummin ajattelevat omaa suosiotaan. Ja ero poliitikon ja valtionpäämiehen välillä on se, että poliitikko ajattelee seuraavia vaaleja ja valtionpäämies ajattelee seuraavaa sukupolvea. Ajatelkaamme siis seuraavaa sukupolvea, tulevaa sukupolvea. Défi, Tässä on haasteemme. Meidän pitää mennä pidemmälle. Joillakin johtajilla ei tätä näkemystä ole. Jotkut haluavat haluavat toimia oman etunsa puolesta, eivätkä ajattele ensisijaisesti EUn mahdollisuuksia päästä ulos kriisistä. Jos perjantaina olisi päästy sopimukseen, se olisi ollut huono sopimus. Tavallaan on siis parempi, ettei ole sopimusta ollenkaan kuin se, että saadaan aikaiseksi huono sopimus. 75 miljoonalla euro, miljardilla euro, eurolla, jos olisi vähennetty talousarviota. Se on ihan liian suuri leikkaus. Neljä miljardia euroa vuosittain olisi tällöin määrärahat vähemmän kuin tällä hetkellä, ja jäsenvaltiot eivät tästä selviäisi. Se ei ole todellakaan vastuullinen ehdotus. Kyse ei ole pelkästään vapaakauppa-alueesta, ja kaikki, jotka haluavat tähän suuntaan kulkea, häviävät. Monivuotisessa rahoituskehyksessä ei ole myöskään pelkästään budjetista, vaan kyse on kunnianhimoisista tavoitteista siinä, että halutaan edistää yhteisiä tavoitteita, tehdä työtä yhteisen tulevaisuuden puolesta. Kuten voidaan muistuttaa, Euroopan rikkauksista unionin budjetti on vain yksi prosentti. Ja meidän täytyy ajatella eh, myös kansalaisia, jotka laskeskelevat. Myös me olemme tehneet laskelmia Eli 64 eurosenttiä päivässä maksaa unioni jokaiselle kansalaiselle. Se on vähemmän kuin kahvikuppi. Ja näitä rahoja käytetään rakennerahastoihin tai koulutuksen ja muihin. Jos verrataan muihin, ta, muihin julkisiin, julkisiin budjetteihin, niin unionin budjetti on 94 prosenttisesti investointeja. Vain pieni suuri osa menee maatalouteen ja muuhun ja vain pieni osa kääntämiseen ja tulkkaukseen. Yksi kolmas osa, jos ajatellaan vaikkapa Yhdistyneen kuningaskunnan tullivirkamiesten määrää ja muuta, niin unionin virkamiesten määrä on huomattavasti pienempi. En siis ymmärrä, jäsenvaltioiden kantaa, jotka haluavat, että sitoudutaan yhä paremmin ja paremmin EUn tulevaisuuteen, mutta silti halutaan lisäleikkauksia budjettiin. Lääketieteessä tätä kuvataan yhdellä termillä ja kyse on jakautuneesta persoonallisuudesta. Par exemple, proposer de réduire les e, se, että ehdotetaan tutkimuksen innovoinnin ja kehityksen määrärahojen leikkauksia. Se on todella lyhytnäköistä. Esimerkiksi rahat, jotka on jo investoitu, tuhlattaisiin, ne heitettäisiin ikkunoista ulos. Lisäksi se on yksityissektorille todella, todella huono viesti. Tällöin me sanoisimme, että ei tämä ole ollenkaan meidän prioriteettimme jos ajattelemme eh, ihmisiä, eh, jotka ovat saaneet patentteja läpi ja muita, kyse on konkreettisista tuloksista, eh, jotka vaikuttavat myös työllisyyteen. Kuitenkaan ilman rahaa mikään näistä hankkeista ei olisi Euroopassa toteutunut. Esimerkiksi 2012 tarvittaisiin 90 miljardia lisää jotta saataisiin jäsenvaltioiden tasolla toteutettavat Erasmus-ohjelmat rahoitettua. Se on todellinen EUn ohjelma ja tästä menee todella suuri osa yliopistoille. Ja tästäkin huolimatta talousarviota on leikattava. Missä tämä logiikka sitten piilee? Kolmas esimerkki. Eurooppa tarvitsee infrastruktuureihin tuhat miljardia lisää kaasuverkostoihin, internettiin, teihin, rautateihin, jotka eivät mene pelkästään Moskovan suuntaan, vaan Brysselin ja muihin unionin pääkaupunkeihin, mutta joidenkin jäsenvaltioiden mielestä, tai joissakin jäsenvaltioissa vain unionin rahoituksella voidaan näitä hankkeita toteuttaa. Ja tämän takia me tuemme jatkossakin realistista budjettia, jolla voidaan vastata haasteisiin. Me olemme tietoisia haasteista ja ongelmista. Komission ehdotus on realistinen ja me emme halua, että tuota minimibudjettia lähdetään leikkaamaan. Parlamentin täytyy määräenemmistöllä tähän reagoida. Hyvät ystävät, Eurooppa perustuu rauhaan, hyvinvointiin ja solidaarisuuteen. 60 vuotta nämä arvot ovat johtaneet Euroopan ideologiaamme. Tämän täytyy näkyä myöskin jatkossa. Puheenjohtaja Van Rampöy, teillä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus osoittaa, että te pääsette kansallisen egoismin yläpuolelle. Teidän pitää löytää YMPlle rahat ja aluetuille rahat. Kyllä te varmasti löydätte jostakin nuo määrärahat, jotta voidaan kasvu- ja työllisyysbudjettia, investointeja tukea. Minä toivon, että te toivo, toimitte yhtä määrätietoisesti kuin perustajaisät 60 vuotta sitten. Teidän pitää osoittaa, että me emme luovuta, me onnistumme tässä yhdessä ja me odotamme Barrosolta ja hänen virkamiehiltään todellista, vakavasti otettavaa työtä, ja näin he ovat tehneetkin. Tässä vastataan nyt kriisiaikoina tarpeisiin. Parlamentti todella voimakkaasti tukeekin komission ehdotusta. Puheenjohtaja Barroso, sinun täytyy todella puolustautua, sinun täytyy puolustaa virkamiehiäsi. Verrataanpa vaikka sitä, että ostetaanpa sivu sanomalehdestä ja verrataan nyt sitten virkamiesten palkkoja kansallisella tasolla tai muualla. Me tässä voitamme myöskin työn määrässä. Jos neuvostossa ei päästä sopimukseen, jotta saadaan rahoitettua sen omat sitoumukset, joudutaan ongelmiin. 2013 kun niin kauan kuin ei päästä omista varoista sopimukseen, ja samalla jäsenvaltioiden maksuosuuksia pienennetään, niin on ongelma. Joulun aika on nyt hyvä mahdollisuus sille, että jäsenvaltiot pyrkivät näkemään omaa nenänsä pidemmälle. Tämä on tärkeää kaikkien kansalaisten kannalta. Me emme saa viedä kansalaisilta pois ohjelmia, jotka auttavat kaikista huono-osaisempia. Irlannin puheenjohtajakaudella toivottavasti nähdään, kuinka Eurooppa-henkisyys ja vastuullisuus palaa jälleen neuvostoon. Grazie, onorevole Kiitos, Joseph Doll. Seuraavaksi Svoboda. Kiitos, puhemies tuli neuvosto, jossa ei tehty päätöksiä. Yksi päätös siellä tehti, nimittäin, että mm, herra Klers kutsuttiin EKPn eh, e johtokuntaa, mutta tässä talossa on todettu, että monet neuvoston jäsenet voi hyväksyä sitä, että naiset voivat olla hyviä korkeissa talouden tehtävissä. Meidän pitää taistella edelleenkin sen puolesta, että kaikilla tasoilla toteutuu naisten ja miesten tasa-arvoisuus. Herra neuvoston puheenjohtaja, mikä tämä oikein oli tämä neuvosto? Se on neuvosto, jossa tingittiin, jossa nationalismit ja egoismi olivat etusijalla. Olisin toivonut sitä, että hallitusmiehet olisivat puhuneet enemmän Euroopasta, ne puhuvat kaikki itsestään, siitä mitä he eivät halua tehdä, ennen kaikkea nettomaksajat. Itse asiassa se oli melko valitettava näytelmä, jonka me näimme, jollaista Eurooppa ei ansaitse. Minua kosketti erityisesti se, että näytti siltä, että Euroopan tulevaisuuteen voivat ennen kaikkea vaivuttaa, ne, jotka eniten voivat vaikuttaa tulevaisuuteen, et, ottavat etäisyyttä Eurooppaan. Näyttää siltä, että Cameron, joka kenties kahden, kolmen vuoden kuluttua sanoi, että hyvä on, lähtekäämme pois Euroopan unista, hän vaikuttaa enemmän Euroopan unionin kuin ihmiset kuin Puolan pääministeri tai muut. Eihän tämä voi olla mikään tulevaisuuden Eurooppa, että ne, jotka eivät Eurooppaa haluavat, eivät halua Eurooppaa, saavat enemmän vaikutusta kuin ne, jotka taasivat Euroopan puolesta. Ja nettomaksajat, eurooppalaista pidän arvoisa, kuin Rova Merkel, he ovat ottaneet sellaisen kannan, että, että hyvä on enemmän, sitten vähemmän, vähemmän on enemmän. Monet sanovat nyt, että olisi välttämätöntä, että maat kuin Saksa investoivat enemmän, jotta päästään irti kriisistä, mutta vastaus on ei, vähemmän. Vähemmän Euroopassa, Euroopan tulee myös investoida vähemmän, ja tämä ei ole hyväksyttävää. Meidän pitää vielä miettiä sitä, että jos miehet kuten Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt, François Mitterrand tai Helmut Kohl, jos heillä olisi ollut samanlainen kanta vaikeina aikoina, missä me tänään olisimme Euroopassa? Miettikäämme vielä, että jos sellaiset ihmiset kuin Helmut Kohl ja Willy Brandt, jotka eivät sonnille silloin, että tämä yhdistyminen maksaa liikaa Saksalle silloin, jälleenyhdistyminen maksoi, mutta se oli välttämättä tälle Euroopalle samalla tavalla, kuten Euroopan laajentuminen oli välttämätöntä. Ei aina voi olla ainoa kriteeri se, että, että, että jo, ei makseta rahaa, se ei ole hyväksyttävää. On sanottava, herra Van Rompuy, että, että e, e, koskaan Eurooppa, jätä käyttämään tilaisuutta hyväkseen, jos on mahdollisuus kriisiin. Ja, ja tämä on se sääntö, jota tälläkin kertaa huomattiin. Te ja herra Barroso olitte ainoat, jotka todella olitte näyttäviä, tietysti myöskin meidän puhemiehemme Schulz. Te ehdotitte budjetteja, jotka eivät summien osalta ole ehkä hyviä, mutta sanoitte kuitenkin kasvua, tutkimusta, kehitystä, lisää Eurooppaa. Ne ovat niitä, mihin pitää keskittyä Euroopassa, Euroopan yhdentäminen. Tämä on se, mitä olen vaatinut, mitä herra Barroso on vaatinut, mutta hallitusten päämiehet eivät ottaneet tätä omakseen, he haluavat maksaa vähemmän. Ja haluankin sanoa teille molemmille, pysykää tiukkoina, pysykää tiukkoina. Tulette kuulemaan paljon kritiikkiä, en oikeastaan ymmärrä miksi, siksi, että olette olleet tiukkoja kenties, mutta se on oikein. Se, mitä olette tehneet, on ollut oikein. On oikein, että olette pysyneet tiukkoina, ettekä ole antaneet periksi. Ja siitä kiitos teille tältä parlamentilta. Nyt neuvoston jäsenet ovat löytäneet syntipukin. Kollega Dole puhui tästä hallintoon syypää. Paisunut hallintoon. Me tuhlaamme liikaa rahaa. 6 prosenttia kokonaisbudjetista. Vähemmän kuin Pariisin tai Tukholman kaupunginhallinto. niitä tässä nyt pari esimerkkiä. Euroopan tavoitteko on siis se, että emme halua parhaita parhaat menevät maailmanpankkiin tai valuuttarahaston tai, tai rahoitussektorille, kun siellä voi ansaita enemmän. Onko tavoitteena todellakin se, että ei meillä olisi enää monikansallista hallintoa, vain että paikalle tulee ihmisiä vain lähialueelta – Meillä ollaan mitään yhteyttä vastaan Belgiasta, mutta me haluamme monikansallisen hallinnon. Ja se ei toteudu, jos tehdään leikkauksia, jotka eivät ole hyväksyttäviä. Neuvoston kyynisyydestä sanoisin, että 17 kuukauden ajan me olemme tunteneet komission ehdotuksen hallinnon uudistamisesta. Tämä parlamentti on työskennellyt sen parissa. Tästä on tehty mietintö, tästä on äänestetty valiokunnissa. Ja neuvosto ei ole antanut edes neuvotteluvaltuutusta neuvottelu, joka koskisivat tätä. Ja tämä terrat ja rouvat neuvostossa ovat, ovat valmiita olemaan enemmän populisteja esittämään kummallisia käsityksiä Euroopasta ja Brysselistä tukemaan niitä primitiivisiä käsityksiä, joita väestön piirissä on siihen, että meidän kanssa me neuvosteltaisiin. Ja vetoaisinkin neuvostoita sen sijaan, että se puhuisi paljon, sen pitäisi tulla meidän luoksemme, komission luokseen neuvotella uudistuksista hallinnossa. Se on tehtävissä, se täytyy tehdä. Mutta sitä ei pidä käyttää tekosyynä sille, että maksetaan vähemmän. Sillä viime kädessä, koska tavoitteena on kuluttaa vähemmän varoja, ja se on se, mikä on tyypillistä tälle neuvostolle ja sen jäsenille. Kymmenes päivä annetaan Nobelin palkinto Herman van Rompuy ja äh, Schulz ottavat sen vastaan. Herrat ja naiset ja herrat, hallituksen päämiehet, jotka haluatte ulkopolitiikan rahoja, tulospolitiikan rahoja ja myöskin varoja kehityspolitiikasta. Siellä he sitten ovat valonheittimien paisteessa. He eivät ole ansainneet Nobelin palkintoa. Sen ovat ansainneet meidän edeltäjämme, heidän edeltäjänsä. Meidän pitää ensin ansaita tuo Nobelin palkinto, mutta massiivisilla leikkauksilla – jotka koskevat näitä kappaleita, jotka mainitsin, ulko- ja tulospolitiikkaa, kehitysapupolitiikkaa, niillä ei ansaita Nobelin palkintoa. Herrat erovat saavat jäädä kotiin ja miettiä kotona sitä, miten he aikovat selviytyä kriiseistä eikä tehdä muuta. Grazie, onorevole Kiitos, kollega Svoboda. Seuraavaksi Verhofstadt. So, uh, president, it was... Niin, puheenjohtaja, oli siis mahdotonta päästä sopimukseen 972 miljardista eurosta. No, ainahan on parempi asettaa tämä vuosittain, siis 199 miljardia, hieman vähemmän kuin tuo vuodessa. Ja toistetaanpa se, että tämä on vain yksi viideskymmenes osa kaikkien jäsenvaltioiden talousarvioista, 6,3 eh, triljoonaa tämä jäsenmaiden talousarvio. Eli tämä tarkoittaa sitä, että 139 miljardia, tämän jo Josef sanoi, siis 27 euroa per kansalainen vuodessa, siis 27 euroa per vuosi per kansalainen ja noin 70 senttiä per kansalainen päivässä. Ja mikä on se keskustelu, jota on käyty? Et on sanottu, että tämä 27 euroa ja 70 senttiä on aivan liikaa. Että, ja 70 senttiä päivässä per kansalainen, se on liian paljon näille maille. Ja minä olen sitä mieltä ja sanoin tämän jo Strasbourgissa, minun mielestäni tämä on täysin absurdia keskustelua. Ja lisäksi minun mielestäni on valhe sanoa, että tällaiset leikkaukset ovat tapa pelastaa julkistalous. Päinvastoinhan se on. Vain saattamalla voimavarat yhteen ja saattamalla politiikat yhteen Euroopan tasolla, ainoastaan silloin saadaan alijäämät kuntoon jäsenmaissa. Ja voisin antaa muutamia esimerkkejä. Miksi meillä on tuplamäärä virkamiehiä kansallisissa keskuspankeissa, jos verrataan esimerkiksi Yhdysvaltojen keskuspankkijärjestelmään. Miksi meillä Euroopassa on kaksi-kolme kertaa enemmän diplomaatteja kuin Yhdysvalloissa? Miksi meillä on Euroopassa kolme-neljä kertaa enemmän sotilaita kuin Yhdysvalloissa? Tai vielä yksi esimerkki. Miksi me Eh, in, emme investoi eh, tutkimukseen, innovointiin eurooppalaisella tasolla, eurooppalaisella investoinnilla, eurooppalaisilla rahastoilla, projektiobligaatioilla. Ja tämä lista on hyvin pitkä. Jos listaisimme kaikki ne asiat, joita, jotka voitaisiin hoitaa eurooppalaisella tasolla. Ja tämä on se, mitä meidän tulisi neuvostossa harjoittaa. Tässä ei ole kysymys siitä, että tapellaan 70 sentistä, 97 sentistä niin kuin tänään, vaan minun mielestäni tänä päivänä täytyy tarkastella sitä, mitä voidaan saattaa yhteen eurooppalaisella tasolla, jotta voidaan kansallisella tasolla alijäämiä leikata. Minun mielestäni tämä olisi parempi kuin se, mitä nyt tehdään. Saataisiin tulevaisuudessa infrastruktuuria investointeihin ja tutkimukseen ja kehitykseen, mutta nyt harjoitetaan vain leikkauksia ja lopullinen summa, no sitä on tänä päivänä hyvin vaikea ennustaa mutta varmaa on se, että loppujen lopuksi neuvostossa päästään sopimukseen ja pahoin pelkään, että se käy samoin kuin kuusi vuotta sitten, aivan kuten Van Rompuykin oikeutetusti sanoi vuoden 2006 budjetti ei voittanut mitään kauneuskilpailuja tuolloin, mutta samoin saattaa käydä nytkin. Pahoin pelkään, että annetaan yksi alennus tuolle maalle ja sitten annetaan joillekin maille hieman enemmän lisää rahaa ja jonkinlaisia tukisia joillekin. Ja loppujen lopuksi päädytään samaan tilanteeseen kuin vuonna 2006, jolloin meillä on 30-40 poikkeusta tavallaan ostetaan kaikki tästä sopimuksesta ulos. Eli tällainen täyspotti, jossa kaikki voittaa. Ja tässähän valtionpäämiesten kohdalla puhutaan euromiljardeista, ei euromiljoonista. Ja minun mielestäni ainoa tapa puhaltaa peli poikki on hankkiutua eroon kansallisista maksuista, kun puhutaan EUn rahoituksesta. Tämä on se ainoa oikea tie eteenpäin ja minä toivon, että kappale, jossa puhutaan omista varoista, siitä pidettäisiin kiinni ja tämä talousarvio, jossa puhutaan kansallisista maksuosuuksista, se tappaa Euroopan unionin talousarvion. Eurooppalaisista edusta tulisi olla, sen tulisi olla tärkeämpi kuin kansallinen etu. Ja pyydänkin Van Rompuyta pitämään tästä kappelasta kiinni, että me saamme FTTn, että saamme ALVn vuonna 2021 uutena omana varana, jotta tämä peli, jotta tämä tänä päivänä nähtävä peli loppuu. Parlamentin kanta on selvä, Joseph Daulo jo sen sanoi. Omat varat ja myös joustavuus, ne ovat olennaisia parlamentin kannalta. Jos niitä ei löydy rahoituskehyksissä, niin silloin Euroopan parlamentin kanssa ei ole mahdollista päästä sopimukseen. Kiitos. Kiitos Verhofstadt. Seuraavaksi konbendit. Euh, Arvoisa puheenjohtaja, jatkan vähän siitä, mihin G päätti puheensa. Näyttää siltä, että tässä on nyt tultu monivuotisen rahoituskehysmallin loppuun. Se, näin ei voida jatkaa, eikä meitä ole 27, 28, vaan 29, koska parlamentilla on täysin samanlainen vetoikeus kuin jäsenvaltioilla. Ja tämä tuntuu usein unohtuvan eh, esimerkiksi viime viikonlopun neuvotteluissa. Tätä täytyy todella, tästä täytyy muistuttaa. Nimittäin hallitusten päämiehet ovat vähän niin kuin vanhempia, jotka sanovat, että no niin, tulkaa lapset, jo, jos vähän läpsitään takapuolelle, niin kyllä he meitä seuraavat. Se on nyt päättynyt. Jos tämä ei käy meille, me sanomme ei. Ja toivon, että parlamentti tässä todella toimii roolinsa mukaisesti. Ensinnäkin, mitä on puhuttu omista varoista. On aivan itsestään selvää. Paras ratkaisu, jotta päästään näistä tyhmyyksistä eroon, on se, että lisätään omien varojen osuutta ja lasketaan kansallisia maksuosuuksia. Meille sopii se, että kansallisia maksuja ei ole enää ollenkaan me todella haluamme mennä tähän suuntaan. Tätä pitää uudistaa. Kiitämän totesi ja tämä on aivan itsestäänselvä asia. Minua ärsyttää toinenkin asia tässä keskustelussa. Ajatellaanpa vaikka maataloutta. Kaikki haluavat vähentää maatalousmenoja. Mutta sitten kun ehdotetaan että maataloustuki rajoitetaan 300 sijasta 100, niin mitkä maat siellä sitten vastustavat? Mikä on ensimmäinen maa, joka vastustaa Englanti, kuningattar itse. Ja tätä sitten pidetään jonkinlaisena unionin solidaarisuutena. Meidän täytyy nyt miettiä, miten rahat voidaan jaeta uudelleen, miten ne voidaan käyttää uudelleen. Ja jos tukikatto on 100 miljardia euroa, 60, 70 prosenttia on vain 18 vuodessa. Eli jos tuki, tuo katto on muutama prosentti, niin sitten ensimmäisenä tätä vastustaa yhdistynyt kuningaskunta. Ehkä seitsemän miljardia säästettäisiin näin ja käytettäisiin rahat sitten maaseutujen kehittämiseen, koska siellä voitaisiin luoda uusia työpaikkoja. Ja jos halutaan luoda uusia työpaikkoja, niin siihen täytyy luoda mahdollisuudet. Tämä toinen esimerkki. No tokihan te nyt sanoitte, että eh, unionin talousarvio ei riitä eh, suhdanteiden vastustamiseen. No tavallaan ei, mutta kyllä tavallaan kuitenkin kyllä. Tällaisessa laskusuhdanteessa eihän, eihän tämä, tällä tietenkään voida vaikuttaa Euroopan tasolla, mutta vaikkapa Baltian maissa tai eh, Puolassa tai joillakin alueilla tämä vaikuttaa juuri suhtanteita vastustavasti tai vakauttavasti. Ja tilanne on tämä. Ja se on juuri se lisäarvo, jota unionin budjetti voi tuoda. Ja sitten sanotaan, että no selvä, mutta unionin pitää eh, tuhlata tai käyttää varoja paremmin. No katsotaanpa vaikka tilintarkastustuomioistuinten kantoja. Kaikki jäsenvaltiot tuhlaavat rahaa, miten sattuu aivan absurdisti. Ja 70 prosenttia niistä rahoista, jotka menevät jäsenvaltioiden eh, ehdotuksesta johonkin tiettyyn kohteeseen, mutta jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole riittävän rohkeita sanoakseen tätä. Sieltä vaan osoitellaan sormella Brysseliä ja unionin toimielimiä. Näin ei voida jatkaa. Eli pelkästään finanssitransaktiovero ei tätä ratkaise. Mutta se ei ole pelkäst... se ei ole ainut ratkaisu. Tarvitaan myöskin A, unionin tason AL-vero. Unionin talousarvio on siis yksi prosentti Euroopan bruttokansantuotteesta. 1932, kun Yhdysvalloissa liittovaltion tasolla budjetti aloitettiin, se taso oli yksi prosentti, mutta nyt me olemme vähän toisina aikoina. Ja tällä hetkellä Yhdysvalloissa budjetti on 23 prosenttia BKTstä. Eli ne, jotka haluavat yhtenäisen Euroopan tai liittovaltio valtioliiton, niin niiden täytyy antaa varat Euroopalle, jotta se voi toimia kunnolla. Tai muuten kansalaiset kohta sanovat, että mitä hyötyä Euroopasta on, mutta ongelma on se, että myöskään valtionpäämiehet eivät pysty sitten toimimaan kansalaistensa puolesta. Ja kun nyt katsotaan näitä ihmetapahtumia Kreikan ympärillä, me olemme kaikki nyt ymmärtäneet sen, että Kreikan veloista ei tällä tavalla päästä eroon. Tilanne ei ole kestävä. Täytyy uudelleen järjestellä Kreikan velat. Ja mitä sitten me olemme tehneet? Jättäneet tekemättä kaiken sen, mitä olisi pitänyt tehdä. Puhun tässä nyt eurobondeista ja muusta. Annetaan vaan rahaa unionin ulkopuolisille investoijille. Otetaan kansalaisilta varaa, jotta voidaan maksaa sellaisten korot, jotka eivät edes ole Euroopassa. Todella viisasta, todella viisasta. Komission ehdotus on aivan minimitaso. Jos mennään vähänkään sen alle, niin me emme hyväksy, koska se ei ole unionin arvoinen budjetti. Kiitos. Kiitos. Pyytäisin, että kaikki puhujat pysyttelisivät puheajoissa. Seuraavaksi sitten Zahradil kaksi minu- puoli minuuttia. Kiitos puhemies. Tämä on hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Minun on todettava siitä lähtien, kun olen ollut tämän instituution jäsen, en ole aina nähnyt välttämättömäksi taistella sen rinnalla, sen puolesta, etenkään tapauksissa, jolloin se, se on mukana vain instituutioiden välisessä taistelussa muiden instituutioiden kanssa. Ja Kysymys on pelkästään sen omasta maineesta, ja se on juuri se, mitä tässä nyt on tapahtumassa tällä hetkellä. Tämä on pelkästään esitys yleisölle, ei mitään sen enempää. Minulle yksikään kansanhallitus ei ole vihollinen, yksikään kansanhallitus ei ole vastustaja tai haastaja, eikä EU-neuvosto. Minulle neuvosto ja hallitukset ovat kumppaneita, joiden kanssa minun täytyy tehdä sopimus. Siksi minä voimakkaasti olen tätä retoriikkaa vastaan, jossa puhutaan sodasta Euroopan neuvostoa vastaan, koska se ei johda meitä yhtään mihinkään. Finished? Okei. Okay. Vetitteko? No niin. Niin. Minusta ei kysymys ole siitä, että budjetin koolla olisi merkitystä, vaan sen rakenteella. Ja me ja te, herra puheenjohtaja, minä pitää katsoa rakennetta, budjetin rakennetta, ja se on ongelman ydin. Minä en katso, että tämä huippukokous oli epäonnistunut. Se osoitti yksinkertaisen tosiasian, että on merkittävä joukko hallituksia, jotka haluavat, että EU elää varojensa mukaan, eikä sen enempää eikä vähempää. Tässä talossa on melko tylsä tapa aina lähes kaikesta syyttää Ison-Britannian hallitusta ja sen pääministeriä mutta on erinäisiä muitakin hallituksia ja pääministerejä ja kanslereita, jotka tällä kertaa ottivat hyvin samankaltaisen kannan, muun muassa sellaisia hallituksia, joita johtaa EPPn edustaja, kuten Merkel, tai liberaalien vetämiä hallituksia, kuten Rutte. Ja kysymys on siis vain kokonaisongelmasta, joka meidän kaikkien täytyy tuntea, joten minä kehottaisin herra puheenjohtaja, että teidän ei pitäisi katsoa vain budjettiotsakkeita silloin, kun teette vaikeita ratkaisuja. Jos me haluamme saada sopimuksen, joka on hyväksyttävä kaikille, meidän täytyy saavuttaa se yhdellä tavalla. Kysymys on silloin siitä, että tehdään yksityiskohtainen analyysi budjetista ja katsomme sitä, mikä lisää arvoa Eurooppa-tasolla ja mikä ei. Ja näin yksinkertaista se on. Tartutaan vain tosiasioihin, se siitä. Ja lopuksi ei sunkaan vähäisimpänä, omat varat. Se on ideologinen keskustelu niiden osalta, jotka haluavat eurooppalaista federaatiota, eurooppalaista supervaltiota, haluavat yhdistyneen Euroopan, ja niiden välillä, jotka eivät halua sitä, jotka haluavat tällaisen liittovaltion, he, he haluavat omia varoja. Ne taas, jotka eivät halua tätä, he eivät halua omia varoja. Ja minusta, herra puheenjohtaja, Euroopan unioni ei ole federaatio, siitä ei koskaan tule federaatiota, ja siksi me emme noudata tätä linjaa. Grazie. E rinnovo la preghiera, anzi... Kiitos ja jälleen pyytäisin, että pysyisitte puheajoissanne. Muuten äh, kaikki eivät pääse puhumaan. Sitten Andreasen. Thank you. Kiitos. Puheenjohtaja, en ole Nigel Farage, ettekä te ole rouva Merkel, eli en pyydä teitä sanomaan Cameronille, että lähtisi Euroopan unionista. Äh, Merkel ei käskenyt Cameronia poistumaan Euroopan unionista. Ja meidän tulisi pohtia tätä. EU tarvitsee Isoa Britanniaa ja meidän tulisi miettiä tätä silloin, kun neuvotellaan talousarviosta. En ole yllättynyt siitä, että sopimukseen ei päästy ja että neuvottelut keskeytyivät viime viikolla kriisin aikoina enemmän kuin koskaan. Ihmiset haluavat vastinetta raholleen. Lissabonin asialista antaa oikeutusta tämänhetkisille rahoituskehyksille, mutta kaikki rahat, jotka tähän asialistaan menivät, siinä on epäonnistuttu. Kasvun sijaan kasvu on tyrehtynyt. Työllisyyden sijaan meillä on työttömyyttä. Kuitenkin Euroopan unionin toimielimet eivät suostu ottamaan vastuuta tästä mutta itse asiassa syypäitä ovat Euroopan unionin politiikat ja varoja olisi tullut komission toimesta valvoa ja tätä kautta meidän olisi tullut saada aikaan kasvua ja työllisyyttä. Tilintarkastustuomioistuin jo kahdeksannen vuoden, kahdeksannen kerran peräkkäin on kieltäytynyt antamasta siunaustaan talousarviolle sanomalla, että rahat eivät ole menneet oikealle, oikeille henkilöille. Virhetaso on kahdeksan prosenttia ja kaikki sanoisivat, että syypäinä ovat jäsenvaltiot, totta kai. Mutta Euroopan unionin komission tulisi pysäyttää jäsenvaltiot rikkomasta sääntöjä. Ja komissio ei näin tee. Ja te pyydätte lisää rahaa, lisää rahaa näille samoille tuhlaaville jäsenvaltioille. Mitä järkeä tässä on? Todellisuudessa talousarvio ja rahoituskehykset ovat aina olleet tällainen toistuva harjoitus. Meille on annettu lisää rahaa projekteihin, joissa ei ole mitään järkeä. Me olemme antaneet 130 miljardia euroa Espanjalle rakennerahastojen kautta. Mitä Espanja on tehnyt näillä 130 miljardilla eurolla? Mitä Kreikka on tehnyt 60 miljardilla rakennerahastovaroilla, joita se on saanut? Tällaista ei tulisi jatkaa. Te lähditte neuvotteluihin, kun ei oltu edes vielä päästy yhteisymmärrykseen vuoden 2013 talousarviosta. Ja syy tähän on se, että me emme ole päässeet yhteisymmärrykseen vuoden 2012 korjaavista lisätalousarvioista. Luuletteko, että valtionpäämiehet ovat niin tyhmiä, että he suostuvat tällaisiin viime vuoden kaltaisiin lisäyksiin, 2,1 prosentin lisäyksiin ja sitten leikkauksia tehdään syyskuussa? No ei tietenkään. Meidän täytyy tehdä valintoja. Tästä tänään on kysymys. Meidän täytyy tehdä valintoja. Jos me puhumme solidaarisuudesta, meidän ei tulisi puhua solidaarisuudesta vain toissijaisuusperiaatteesta, mutta jos tästä puhutaan, niin meidän täytyy tehdä valintoja. Me emme tarvitse ulkosuhdehallintoa, me emme tarvitse mitään historian taloa. Kiitos. La parola onorevole Zimmer. Seuraavaksi kollega Zimmer. Parlamentti ennen neuvotteluja sanoi selvästi, että meille parlamenttina on olemassa tietyt rajat, joita ei ylitetä, ja se on se, että ehdotus, joka teiltä, herra Van Rompuy, tuli, ei ollut hyväksyttävissä meidän kannaltamme. Vihreät, samoin kuin myöskin vasemmistoryhmät, sanoivat, että meille ehdoton rajalinja on komission ehdotus. Te olette nyt kuitenkin tehnyt esityksen, josta minun on todettava, että siinä ei ole kovinkaan monia asioita pelastettu. Ja mistä on kysymys? Summa, joka on kiisanalainen, se on 0,01 prosenttia Euroopan unionin kokonais BKTstä. On, tämä on naurettavaa, on naurettavaa, mistä itsellään Euroopan unionin sisällä. Ja tässä taistelussa, että sen, siinä on kysymys varoista, mutta oikeastaan kysymys on siitä, mihin suuntaan Euroopan unioni menee ja minkälaista vaikutusvaltaa harjoitetaan. Kysymys on suurista kokonaisuuksista, paketit, jotka koskevat rakenne- ja kohesiopolitiikkaa, paketti koskee maatalouspolitiikkaa ja mukana myöskin kysymys alennuksista, kuka saa alennuksia ja kuka joutuu maksamaan alennukset. Viime kädessä on kysymys myös siitä, ketä tämä koko Euroopan unionin hanke hyödyttää ja kuka jää tässä pyörien alle. Ja viime huippukokouksessa minun kautta katsottuna huolimatta sitä, että päästy yksimielisyyteen, saanut melko selkeällä tavalla vastauksen. Mitä seuraavien 20 viikon aikana tulee tapahtumaan tammikuun alkuun mennessä? Mikä tulee muuttumaan? Itse edellytyksiä jäsenvaltiot pystyy muuttamaan. Tässä pelataan pokeria ja se tapahtuu Euroopan unionin ihmisten kustannuksella, jotka voivat sitten sanoa, että mitä me nyt sitten saamme tästä? Mikä tämä oikein on? Jokainen kansallinen hallitus, joka johtaa tällaista budjettijärjestelyä saisi potkut. Ja jos me ajattelemme sitä, että Euroopan unionin hallituksen päämiehet saavat edelleenkin jatkaa ja pyöritellä toimintaa ilman, että me voimme sanoa, että meillä puhutaan asioita. Meillä on kuitenkin velvoite edustajina omissa kotimaissamme sanoa, että hallituksen tulee ottaa sekä että Meidän pitää tehdä se saksaisena, ainakin Saksan vasemmisto tekee, että muutkin saksalaiset edustajat tulevat toimimaan samalla tavalla. Meidän sanoa selvästi se, että me tarvitsemme solidaarisuuden budjetti, sellainen budjetti, jolla rakennetaan tulevaa Euroopan unionia. Seuraavaksi Martin. Herra, president. Herra puheenjohtaja Van Rompuy. Näinä viikkona ratkeaa, mikä minkä paikan te saatte henkilökohtaisesti historiassa seuraavina kuukausina, nähdä myös, miten tämä Euroopan unioni tulee etenemään. Te voitte ratkaista sen. Oletteko tulemaan pelkästään marionetti, taikuri vai mikä? Se, mitä me nyt näemme jäsenvaltioiden taholta, on se, että sieltä heijastuvat pelot, ajatellaan myöskin työmarkkinatilannetta Euroopan unionissa, sekin heijastuu. Mitä me tarvitsisimme olisi kriisistä selviytyminen? Ja kysymys on kahdesta perustavanlaatuisesta kysymyksestä. Se, että on jatkuva demokratian vaje, kansala- mikä selittää sen, että kansalaiset kokevat niin paljon epäluottamusta ja samaan aikaan myöskin rahankäytön. Olisi selvää, jos te voisitte muuttua taikuriksi, jos te ymmärtäisitte, että niin monien asioiden takana jotka saavat aikaan kansalaisten piirissä tyytymättömyyttä, on tyytymättömyys siihen, että meillä vieläkään ei ole voimakasta Euroopan parlamenttia, että tämä parlamentti vasta on matkalla sinne, että me pikaisesti tarvitsemme täyttä kansalaisten osallistumista, että me tarvitsemme täyden toimivallan, jotta voidaan järkevästi hoitaa sellaiset asiat, joita nyt tematisoidaan väärästä suunnasta. Se merkitsee sitä, että teidänkin pitäisi pyrkiä nopeasti toimimaan valmistelukunnan puolesta niin, että ratkaistaan tämä perusongelma. Sisällöllisesti asiat pääsevät vain eteenpäin vasta, kun siinä, vasta siinä vaiheessa, kun me pystymme lopettamaan suuremman tulonjaon eh, rauhan aikana, nimittäin se, mitä tapahtuu rahoitusmarkkinoilla. Sitä Kysymys on siitä, että rahoitusmarkkinat tulee täysin vileiksi ja niitä edustaa tässä taloissa herra Farage, Samankurva, Andreas ja tämä ryhmä, joka tietysti pelkää sitä, että lopultakin lopetetaan se, että 22 biljoonaa siirretään erilaisiin varjopankkeihin Euroopassa. Tämä on tilaisuus. Jos se saatte valmistelukunnan ja voimakkaan Euroopan parlamentin valmistelun niin, ja loppui tämä rahojen virta, silloin loppuu tämä väittely näistä prosenteista. ilman mikrofonia. Seuraavaksi Lamassu, budjettivaliokunnan puheenjohtaja. President. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät puheenjohtajat, 12 jäsenvaltion Euroopassa hymyiltiin, että siellä oli 11 johtajaa, jotka puhuivat Euroopasta ja Rova Thatcher, joka puhui omasta rahastaan. Nyt meillä on sitten 27 Thatcheria pöydän ympärillä. Eli halutaan vain leikata, leikata, leikata. 27 sokeaa metsuria, joista jokainen haluaa oman oksansa jotenkin säästää ajattelematta, mitä itse rungolle tapahtuu. Runkohan Tuossahan on kaikki ne unionin ohjelmat. Ja hei hei vaan Eurooppa 2020 strategia, hei hei se, että unioni voisi toimia maailmanlaajuisena vaikuttavana. Ja tämä on todettu Eurooppa-neuvostossakin. Miten Eurooppa-neuvoston jäsenet voivat teeskennellä, että päättäisivät 2020 vuoden budjetista, jos ministerit eivät edes vuoden 2012 budjetista pääse yhteisymmärrykseen? Näin puheenjohtaja Barrosokin meille muistutti. Mutta tässä on muutakin. Budjetti unionissa on unionin pienin yhteinen nimittäjä ollut aikaisemmin, mutta nyt siitä on tullut suurin jakaja. Ja kriisi on luonut sellaisen järjestelmän, jossa on 12 nettomaksajaa ja 15 nettosaajaa, jotka ovat vastassa toisi, toisiinsa, vastakkain toisiinsa nähden. Tätä tilannetta ei enää voida hyväksyä e- esimerkiksi kansalaisten tasolla. Angela Merkel rohkeasti on käynyt Lissabonissa tai Kreikassa, Ateenassa. Se on tietynlainen hälytys. Unioni on ollut aikaisemmin mekanismi, jolla voidaan lähentää kansoja unionissa toisiinsa, mutta tällä hetkellä vain viedään ihmisiä kauemmas toisistaan. Meillä on neljä avaintekijää tässä. Ensinnäkin, kuten totesitte puheenjohtaja, on kiinnitettävä tai on palattava omien varojen käyttöön. Brita, Britit ovat sanoneet, että ei niitä saa vähentää, niitä pitää lisätä. Kyllä voidaan säilyttää maksupalautukset Tanskalle ja muille, mutta korvataan ne sitten uusilla omilla varoilla. Toiseksi puhuitte tästä puheenjohtaja, että EUn varat pitäisi käyttää paremmin ja se, että niitä käytetään paremmin Brysselissä tarkoittaa myös sitä, että vastavuoroisesti jokainen käyttää vähemmän rahaa kotona. Käytetään tätä mekanismia. Kolmanneksi johdonmukaisuus rahoitusalan solidaarisuuden ja budjettialan solidaarisuuden välillä. Nämä kaksi asiaa on pidetty erillään toisistaan. Kuitenkin ne ovat yhden kolikon kaksi puolta. Budjettikapasiteetti on nähtävä uudenlaisena unionin lähestymistapana. Sitten neljäs asia. Tämä tarkastelulauseke, väliarviointilauseke. Ollaanpa rehellisiä. Kukaan meistä ei tiedä, mitä omassa maassa suhdanteiden tasolla tapahtuu ensi vuonna. Jos puolentoista vuoden päästä tilannetta tarkastellaan ja sitten 2019 taas valitaan uusi parlamentti. Ketä me sitten olemme? Miten me tätä budjettikuria toteutamme? Miten me, minkä perinnön me jätämme meidän seuraajillemme ja heidän seuraajille? Sitä meidän täytyy miettiä. Kiitos. Grazie, eh, Kiitos puheenjohtaja Lamassuur. Tässä nyt näkyi hyvin voimakkaasti parlamentin enemmistön kanta. Ja nyt sitten saatte vastata ensin puheenjohtaja Barroso. Kiitos puheenjohtaja. näyttäisin olevan samaa mieltä suurimman osan kanssa, aivan erityisesti näiden edustetuimpien ryhmien puheenjohtajien kanssa. Olen heidän huolenhaistaan samaa mieltä te kaikki pystytte toteamaan, kuinka vaikea tehtävä meillä on edessämme ja voisin ottaa mainita tässä asioita neuvoston puheenjohtajan nimillä. En ainoastaan sen takia, että olemme jakaneet monissa kokouksissa vaikeita hetkiä, vaan myöskin sen takia, että meidän tarkoituksena tehtävänä on löytää kompromissi jäsenvaltioiden kanssa, ja te tiedätte, kuinka vaikea tänä päivänä tämä tehtävä on. Neuvotteluissa minulla oli mahdollisuus, jotkuthan täällä puhuivat aikaisemmin käynnyistä keskusteluista, tuli mieleeni omat kokemukseni. Olen ollut tämän tyyppisissä neuvotteluissa, neuvottelussa jo kahteen otteeseen vuonna 1992 oman maani valtiovarainministerinä. Olin tuolloin huippukokouksessa, jossa hyväksyttiin rahoitusnäkymät. Ja tuolloin neuvoston puheenjohtaja oli Iso-Britannian mm, pääministeri Major ja paikalla olivat myös Kohl, Mitterrand ja muut. Olin itsekin paikalla. Ja Iso-Britannian puheenjohtajakaudella me saimme huomattavia voimavarojen kasvatuksia Euroopassa aikaiseksi. Sen jälkeen sitten komission puheenjohtajana olin mukana budjettineuvottelussa vuonna 2005 ja tuolloin neuvostoa johti Ison-Britannian pääministeri Tony Blair. Ja kaikesta huolimatta tuolloinkin voimavaroja kasvatettiin Euroopan unionille. Mikä tänä päivänä sitten tekee niin vaikeaksi sopimukseen pääsyn. Olen sanonut tämän valtiopäämisten edessä, joten voin sanoa sen teillekin. Ensimmäistä kertaa ehkä kriisin takia, jos asioita tarkastellaan taloudellisesti. Me olemme tilanteessa, jossa keskustellaan siitä, miten budjettia voitaisiin leikata. Ja on todellakin niin, että tietyt hallitukset eivät ole kykeneväisiä menemään kansalaisten eteen ja puhumaan positiivisesti Euroopasta. Esimerkiksi Rova Thatcher, jotkut mainitsivat tämän, hänen ensimmäisellä hallituskaudellaan EUn talousarvio kasvoi kaikista eniten. No tietenkin siitä maksetaan sitten hintaa tällä Ison-Britannian jäsenalennuksella, mutta Thatcherin kaudella todellakin huomattavalla tavalla Euroopan unionin talousarviota kasvatettiin. No mitä tänä päivänä nyt sitten tapahtuu, joka oikeuttaisi tämän? me emme aina kansallisella tasolla ole pystyneet selittämään, miksi me tarvitsemme eurooppalaisia välineitä ja minun täytyy suoraan sanoa, että en voi hyväksyä sellaisia lausumia, joita kuulin tänään. Esimerkiksi sanottiin, että emme tarvitse ulkosuhdehallintoa. No anteeksi vaan. Kaikki hallitukset ovat hyväksyneet sen sopimuksen, jolla ulkosuhdehallinto ö, luotiin. Eli tietenkin hallitusten täytyy kunnioittaa sopimusta, johon ovat nimensä alle laittaneet. Tietenkin voidaan keskustella summista, mutta no, tässä on ideologisiakin ongelmia. Jotkut henkilöt haluavat ideologisoida näitä näitä neuvotteluja negatiivisella tavalla tekemällä Euroopasta tämän kriisin syntipukin, vaikka hyvin tietävät, että Eurooppa pyrkii olemaan ratkaisu kriisiin. Ja tiedätte, että tietyt julkilausumat tulevat siinä mielessä, että halutaan, halutaan saada voittoja pisteitä Euroopan kustannuksella ja tämä tekee tästä tilanteesta hyvin hankalan. Esimerkiksi Daniel Cohn-Bendit puhui ristiriidasta toisin sanoen samaan aikaan pyydetään leikkauksia maatalouskuluihin ja sitten samaan aikaan tuetaan ehdotusta, jolla asetetaan katto maatiloille, maatiloille maksettaville korvauksille. Eli tämä on täysin absurdi tilanne ja voisin siterata monta muutakin ristiriitaista tilannetta. Sosiaalidemokraattisen ryhmän johtaja Svoboda. No, voisin vastata hänelle, että me olemme sanoneet tämän jo hyvin selkeästi ja herra Schulz alussa hän piti puheenvuoron, jossa oli sekä kunnianhimoa että se oli myöskin rakentava, koska totta kai meidän keskiudessamme täytyy päästä kompromissiin. Ja minun täytyy sanoa, että monet muutkin valtionpäämiehet ovat osoittaneet rakentavaa luonnetta kun netti, nettomaksajat ja nettosaajat keskustelevat. Ja kuten Lamassur sanoi, tämä on todellakin suuri ongelma tänä päivänä, joka välillä asettaa kyseenalaiseksi solidaarisuusperiaatteet. Niin tällaisessa keskustelussa eräs sanoi, että me olemme kaikki itse asiassa nettosaajia, koska Eurooppa on meidän yhteinen projektimme. Ne keskustelujen aikana pystyin tekemään vertailuja ja osoittamaan, että Iso-Britannia tutkimusbudjetista saa paljon enemmän, on saanut paljon enemmän vuosina 2007-2013 siis seitsemännessä puiteohjelmassa, kuin monet muut maat ovat saaneet esimerkiksi kohesiorahastoista. Eli niin tämä myytti Euroopasta, jonka mukaan kaikki rahat valuvat kohesiomaihin. Ei se ole totta. Nettimaksajat hyötyvät valtaisasti näistä yhteisistä ohjelmistamme. Pöydän ympäriltä löytyy myös Eurooppa myönteisiä viestejä, mutta yksimielisyyttä vaaditaan. Haluaisin kiittää neuvoston puheenjohtaja siitä, että hän on pyrkinyt tasapainoon. Ja tässä olen samaa mieltä Verhostadin kanssa. En ole varma, pystytäänkö tästä pitämään kiinni loppuun saakka, koska se painostus, jota tietyt pääkaupungit harjoittavat meidän suuntaamme, ja olin hyvin surullinen todessani, joutuessani todistamaan tämän. Tässä ei aina ole kysymys summista ja sisällöstä, vaan tässä on kysymys siitä, että toiset eivät saa saada liikaa rahaa, kun joku toinen maksaa budjettiin enemmän rahaa. Eli halutaan tietää, kuinka paljon kukakin maksaa, kuinka paljon kukakin saa ja sitten voidaan tehdä, vetää johtopäätöksiä siitä, ollaanko saajia vai vai maksajia. Tämä näyttää toteen sen, että me tarvitsemme keskuudessamme, siis niiden keskuudessa, joilla on vastuuta Euroopasta asioista, me tarvitsemme jonkinlaista pedagogiaa. Olen kuunnellut mielenkiintoista pääministeriä, joka sanoi, että se, mitä sanoitte Euroopan parlamentista, on tärkeää, koska mehän muistutamme mieliimme parlamentin roolin. Teidänkin puheenjohtajanne on tätä tehnyt ja itsekin tästä välillä muistutan, mutta jotkut sitten kommentoivat, että kuinka on mahdollista, että, että sama puolue parlamentissa sanoo yhtä ja sitten sama puolue kansallisella tasolla puhuu asioista eri tavalla. Eli tähän tulisi kiinnittää huomiota on tärkeää, että ne puolueet, jotka toimivat täällä, puolustavat eurooppalaista perspektiiviä. Ja teidän puolueenne kansallisella tasolla, niiden tulisi käydä johdonmukaista keskustelua suhteessa tähän linjaan. Ja valitettavasti näin ei aika ole, aina ole. Ja tämä on meitä kaikkia koskettava ongelma, jos me haluamme yhtenäisemmän, solidaarisemman Euroopan. Tämän halusin kanssanne jakaa. Sitten sanottiin myös, että me emme suostu hyväksymään populistisia hyökkäyksiä, jotka ovat hyvin epämiellyttäviä ja niitä kohdistetaan Euroopan unionin talousarvioon. No virheitä on tietenkin, mutta täytyy tehdä ero virheen ja petoksen välillä. Rouva Andreasen oli aivan oikeassa. Hän sanoi, että usein virheet tapahtuvat kansallisella tasolla, mutta totta ei ole, että komissio ei reagoisi on maita, joiden rahoitus on keskeytetty viimeisimpänä Tsekin tasavalta, koska sieltä löytyy korruptio, hyvin vakavia systemaattisia korruptiotapauksia tsekkiläisten virastojen kohdalla ja täten maksatukset keskeytettiin. Eli komissio on valmis kyllä puuttumaan tilanteeseen silloin, kun identifioimaan, identifioidaan tällaisia tapauksia. Tietenkin nämä eivät voi perustua huhupuheisiin, vaan faktoihin. Tämä on hyvin tärkeää, kun me puolustamme EU-budjettia ja komission mekanismeja. Sitten yhdestä asiasta olen samaa mieltä. Aina rahastoilla ei ole ollut paras mahdollinen käyttötapa. Ja tämän sanoin Strasbourgissakin. Meidän täytyy pystyä tarkastelemaan myös itseämme kriittisesti. Tietyt ohjelmat eivät aina ole saaneet aikaiseksi parhaita mahdollisia tuloksia. Tästä syystä komission ehdotuksessa painotetaan sitä, mitä ohjelmista tulisi saada aikaiseksi tuloksena suhteessa niihin päämäärin, joita on asetettu, esimerkiksi Eurooppa 2020, kilpailukyky ja muut. Me emme voi sokeasti puolustaa kaikkia kuluja. Ja komissio on tämä sanonut, ja tästä pidän kiinni. Hyvin kriittisesti olemme valmiita tarkastelemaan kaikkia kulukohtia. Mutta jos me haluamme tämän tehdä, niin silloin meidän täytyy optimoida voimavarat. Vai onko tässä kysymys siitä, että halutaan aikaan lisää kilpailukykyä Euroopassa? Mutta se, mitä en hyväksy, on Eurooppa-vastainen, Eurooppa-vihainen, populistinen keskustelu, jossa budjettia käytetään aseena, jotta hyökättäisiin eurooppalaisia toimielimiä ja julkishallintoa ja jopa itse Eurooppa-ideaa vastaan. Ja tästä syystä toivon, että kompromissiin päästään ja että me voimme tukea neuvostoa sen ehdotuksissa esimerkiksi tutkimukseen ja kehitykseen. Ja meidän täytyy vaatia kaikilta hallituksilta vakavahenkistä keskustelua ja pyytäisin, että parlamentin poliittiset ryhmät todellakin esittelisivät asian kansalaisille, ei ainoastaan Strasbourgissa, vaan myöskin pääkaupungissa selittäisivät kansalaisille, miksi aikaisempaa enemmän me tarvitsemme kasvun talousarviota koska nyt meillä on syvin kriisi Eurooppa-julistuksen ajoista lähtien ja tällaisella hetkellä leikataan mahdollisuuksia investoida kasvuun, kestävään kasvuun ja mukaan ottavaa yhteiskunnallista kasvua, jota me haluamme aikaiseksi. Grazie, presidente Barroso. Ora la parola presidente... Kiitos puheenjohtaja Barroso, sitten puheenjohtaja Van Rompuy. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka olivat huomanneet, että minä tuin budjettia, jonka taso on komission ehdotukseen nähden alhaisempi, noudattaa kuitenkin edelleen tiettyä strategiaa. Budjetti on komission ehdotusta alhaisempi ja tätä pöydän ympärillä kukaan ei vastustanut. Siellä on ne, jotka haluaisivat mennä vieläkin pidemmälle. Se on sitten ihan toinen asia. Mutta jos nyt sitten näistä ehdotetuista tasoista keskustellaan, niin kukaan ei varmaankaan halua lisätä leikkauksia, joita valitettavasti olen joutunut ehdottamaan. Minä siis olen tässä puolustanut talousarviota, jossa kuitenkin on tietty filosofia ja strategia taustalla. Olen pyrkinyt ratkaisuun, jossa olisi tasapaino vakauden ja yhteisvastuullisuuden välillä. Meidän kokouksemmehan perustuu yhteisvastuullisuuteen. Ilman sitä ei ole unionia. Ja jotkut osoittavat tämän hyvin selkeästi. Kaikki, mikä liittyy kohesioon, siinä on kyse yhteisvastuullisuudesta. Mutta se ei ole mitään siirtämistä. Siirtäminen, siirto tapahtuu, jos se ei ole vastapuolta, mutta tässä vastapuoli on ja silloin täytyy muistaa investoinnit. Eli yhteisvastuullisuudessa on pidettävä erillään puhtaat siirrot. Tässä, ei ole, tässä talousarviossa ei ole siitä kyse. Ja toisaalta on pidettävä erillään apu niille, jotka ovat talouskehityksessä tai yhteiskunnallisessa kehityksessä muita myöhässä ja jotka investoivat saadakseen muut kiinni. Mielestäni meidän on pidettävä kiinni tästä solidaarisuusvälineestä aivan tällä tasolla. Sitten kun puhutaan budjetin vakauttamisesta, talouskasvusta, meidän on oltava johdonmukaisia. Me emme voi ensin hyväksyä sopimusta kesäkuussa ja sitten hyväksyä jotakin muuta muutaman kuukauden päästä. Meidän pitää siis muistaa tämä strategia ja tämä filosofia. Taustalla on 2020 strategia, josta keskustelimme jo ensimmäisessä Eurooppa-neuvostossa, jonka helmikuussa, jota helmikuussa 2010 johdin. Meidän pitää pitää tästä tasapainosta kiinni ja minä tätä puolustan. Ja usein johdantopuheessani mainitsin Euroopan parlamentin roolin ja myös komission puheenjohtaja piti tätä asiaa esille Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Minä olen ainut, joka tukee tätä tasapainoa Toki tässä vieressäni komission puheenjohtaja sitä myöskin puolustaa, mutta hän ei voi sitä täysin olla vastuussa tässä kohtaa. Minä olen siis ainut, joka tätä tasapainoa tällä erää puolustaa. Tämä on tehtävä selväksi. Ja olen yhtä mieltä niiden kanssa, jotka aivan oikein huomauttivat, ja minäkin muistan huomauttaneeni samasta asiasta, kun Verhofstadt oli itse pääministerinä, ja hän oli piti tilaisuuksia Belgian ministerinä. Eli tässä nyt keskustellaan ja keskustellaan 0,01 tai 0,02 prosentista nähden BKT. Ja siinä kaikki. Eli nyt tätä ei saisi dramatisoida liikaa tätä keskustelua, mutta silti ratkaisu on löydettävä ja teen kaikkeni, jotta ratkaisu löytyy. Mutta ei täydy myöskään huomioida pelkästään näitä karikatyyrejä. Jos ajatellaan nettomaksajia ja niitä, jotka saavat varoja, eli nettimaks, nettomaksajat ja nettosaajat. Tällaista keskustelua ei oikeastaan edes käyty. Tämä on paljon monimutkaisempaa, kuten johdantopuheessani jo totesin. Ei ole pelkästään keskustelusta köyhien ja rikkaiden välillä. Ei ollenkaan ei saa myöskään ajatella, että tässä keskusteltaisiin vain siitä, että 27 jäsenvaltiota puolustaa kansallisia etuja ja sitten yksi tai kaksi tahoa, jotka eivät aina ole edes paikalla, puolustavat ainoastaan eurooppalaista etua. Ei tämäkään pidä paikkaansa. Kuten sanoin jäsenvaltioiden johtajille onhan se nyt ihan selvää, että jokainen puolustaa kansallisia etuja, mutta on myös huomioitava kokonaiskuva. Ja komission puheenjohtajan kanssa me muistutimme, että tässä on myös Euroopan etu taustalla, ja eivätkä kaikki suinkaan tätä unohtaneetkaan. Mutta kuitenkin täytyy muistuttaa näitä siitä. Pöydän ympärillä ei siis pelkästään ollut 27 egoistia, vaan siellä oli henkilöitä, joita minä en halua, että eh, liian liikaa yksinkertaistamalla otetaan karikatyyrit esille. Monet myöskin muistuttivat perustajaisien tekemästä työstä – Minun tavoitteeni ei ole se. Minun tavoitteeni ja tehtäväni on löytää EUlle talousarvio vuosiksi 2014-2020 komission ehdotuksen perusteella. Ja vuosien ajan ihan väärin perustein minua on syytetty siitä, että suurin piirtein nuolin suurten maiden saappaita, niin ei tämä ole totta. Haluan nyt muistuttaa tästä, jotte, jos ette, ette itse ole sitä huomanneet. Joka tapauksessa minun tehtäväni on löytää ratkaisuja. Teen kaikkeni, jotta saisimme aikaiseksi tasapainoisen ratkaisun, jossa huomioidaan teidän huolenaiheenne. No, luonnollisesti siitä tulee kompromissi. Tähän olemme koko ajan pyrkimässä, mutta toivon, että lopulta saamme aikaiseksi kompromissin, jota voidaan tukea ja teiltä luonnollisesti pyydetään hyväksyntää sitä varten. Muutoin kaikki ponnistelumme ovat turhia. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja Van Rompuy. Seuraavaksi Martin. Yksi minuutti. Herr Präsident puhemies, puheenjohtaja. Sauluksesta tuli Paulus. Ja minä voin vain toistaa vetomukseni. Miksi niin monet kansalaiset eivät luota meihin? Miksi se, mitä Frankfurter Allgemeine Zeitung on kirjoittanut, että EUn vaje on se, että instituutiot ovat kestyneet omaan itsensä. Siis se, mikä nähdään tällä tavoin, Tekin puheenjohtaja Barroso, tekin olette reagoinut loukkaantuneena. Vastaus arvosteluun on, että pois, hankkiutukaa eroon niistä tekijöistä, jotka aiheuttavat tätä perusteltua kritiikkiä. Jos koko, tätä kautta voidaan saada aikaan uskottavuutta, ja silloin ytimessä pyhyy myös Euroopan parlamentti. Toivottavasti herra Van Roipa, että ette ole vastannut tähän perustavanlaatuiseen kysymykseen, joka liittyy valmistelukuntaan. Te ette ole meidän liittolaisemme, vaikka te voisitte olla sitä, vaikka teidän pitäisi olla sitä, sillä vain perustavanlaatuisten ratkaisujen kautta, joihin kuuluu todellinen demokraattinen parlamentti ja taistelu, jota käydään rahoitusmarkkinoita vastaan, että pantaisiin tietyt raportit toimeen, niiden kautta voidaan pelastaa se, mikä muuten menetetään. Van Rompuy, Sie haben eben davon gesprochen. Van Rompuy, te puhuitte juuri siitä, että viime kädessä kenties kompromissi tulisi olemaan mahdollinen, jolle meidän pitää antaa suostumuksemme. Haluan vielä kerran viittaa siihen, että kompromissi voi olla huono kompromissi, ja huono kompromissi, joka johtaa siihen, että Euroopan unioni edelleenkin hajautuu, ei voi saada tukea täällä parlamentissa. Me tulemme pitämään kiinni kannastamme. Me emme tule tukemaan tällaista kantaa, ja minä kiireellisesti vetoan teihin, että pyritte toimimaan siihen suuntaan, että päästäisiin yksimielisyyteen, joka voisi saada tukea täältä. Ja olen herran Parason kanssa pitkälti yhtä mieltä. Miksi puolueet puhuvat täällä parlamentissa eri tavalla kuin kotimaassa? Meillä on vastuu täällä ja meillä on vastuu myös jäsenvaltioissa. Nimittäin meidän on lopetettava se, että että kansalaiset vedetään mukaan sellaiseen konfliktiin, jota he eivät voi ymmärtää, ja jossa sanotaan, että Euroopan tasolla rahat heitetään suoraan sanottuna vain ikkunasta ulos. Tämän on loputtava. Ja tämä on se panos, joka meidän on annettava. Ora all'onorevole. Kiitos. Seuraavaksi Andreas. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa herra Barrosolle, että hän oli huolissaan äh, niistä keskusteluista, joita käydään tuolla halveksuen käytävillä. Mutta silloin, kun me puhumme tavalla, joka ei teitä miellytä, niin te kutsutte meitä populisteiksi. Eli tässähän on kysymys täysin samasta asiasta, eli teidän tulisi pitää kiinni itsekin tästä suhteessa siihen, mitä Van Rompuy sanoi. Eivätkä nämä ole populistisia kommentteja, vaan nämä ovat faktoja. Major ja Blair olivat todennäköisesti liian anteliaita, mutta nyt isobritannialaiset ovat nähneet, että rahat eivät päädy kansalaisille, eli he eivät enää halua antaa lisää rahaa. Nyt on tullut tälle loppu. Me olemme tässä onnistuneet, komissio ja parlamentti, koska me olemme sallineet sen, että rahat ovat menneet minne tahansa. Ja tästä syystä ihmiset eivät enää halua tähän kaivoon rahojansa laittaa omat varat eivät paranna ongelmaa, vaan pahentavat sitä. Neuvottelut poistuvat ja valvonta, hallinta poistuu, eli tilanne huonone entisestään. Grazie, la parola Kiitos. Seuraavaksi Sara Dill. Mr. President, or both presidents. Uh, uh... Kiitos puheenjohtajat ja molemmat puheenjohtajat. Kiitos Barroso. Siitä otit esille tärkeän kysymyksen, joka on korruption torjunta, mikä on hyvin tärkeä kysymys. Te sanoitte, että keskustelu aika ajoin muuttuu ideologiseksi. Olen yhtä mieltä teidän kanssa siitä, se on totta. Se on ollut sitä täällä usein. Minun täytyy vain korostaa sitä, että se tapahtuu molempiin suuntiin. Joku joskus puhuu selkeästi Euroopan vastaista asiaa, ja joku taas puhuu federaatiosta ja puhuu vertailen EU-budjettia Yhdysvaltain budjettiin koossa ja sen mittasuhteissa – Sekin on puhtaasti ideologista aineistoa ja pitäisi siihen pitäisi reagoida samalla tavalla kuin mihin tahansa muuhun ideologiseen äärimmäisyyspuheeseen. Herra puheenjohtaja Van Rompuy, pidän arvossa teidän hyvin selkeää sävyänne. Se, että haluatte tasapainoisen tuloksen tästä, ja minä vain toivon, että tämä Euroopan parlamentti on riittävän viisas, riittävän kypsä siihen, että se ei pysäytä sopimusta, vaan hyväksyy sen. Kiitos. Seuraavaksi konvendit. Uh, monsieur le Président, uh... Puheenjohtaja, äh, kun on ristiriitaisia näkemyksiä, niin kyse on ehkä ideologiasta, mutta ei voida rakentaa Eurooppaa ja toisaalla tuhota sitä. Ymmärrän kyllä, mitä sanoitte, mutta älkää nyt tällä tavalla meitä ärsyttäkö. Toinen asia. Ymmärsin kaksi asiaa tässä on useampi punainen lanka. On meidän punainen lanka ja komission ja niin edelleen. Ja rakenteen sisällä puhutaan siitä, että pitäisi olla vuotuinen joustavuus ja monivuotuinen joustavuus. Jos ei sitä ole, niin sitten siellä sanotaan ei. Ja muistakin syistä sanotaan ei. Eli te pidätte tätä parlamentin punaisena lankana ja että tämä oli siis se enemmistö, mutta te ette saa sitä kolmea viidesosaa taakse tällä tavalla. Ja te sanotte sitten jäsenvaltioille, jos me emme saa näitä asioita läpi, niin, tai jos me emme hyväksy näitä ja näitä asioita, niin parlamentti sanoo ei. Mutta tämä täytyy kuitenkin ihan yksinkertaisesti vain todeta. Kiitos. Ja seuraavaksi Verhofstadt. Jotta sopimukseen päästään, joskus täytyy puhua asioista jotka, joita ei löydy tämänhetkisestä projektista, sen sijaan, että puhuttaisiin asioista, jotka tämänhetkisestä projektista löytyvät. Eli tässähän politiikassa on kysymys, lisätään asioita. Minun mielestäni näitä on kolme kolme asiaa, joita vaaditaan sopimukseen pääsemiseksi, ainakin parlamentin kannalta. Tarkistuslauseke, herra Lamasuur on täysin oikeassa, me tarvitsemme yleisen tarkastuslausekkeen. Se löytyi alkuperäistä ehdotuksesta, mutta sitten se korvattiin jollakin, joka pätee vain kohesiarhastoon. Eli tämä on ensimmäinen asia. Toiseksi todelliset omat varat varat, joita jäsenvaltioissa kerätään ja siirretään Euroopan unionille. Näin on tänä päivänä, mutta sen täytyisi olla päinvastoin. Euroopan unionin tulisi kerätä FTTtä ja siirtää sitten osa siitä muille tasoille. Ja kolmanneksi joustavuus. Joustavuus parlamentin kannalta, se on aivan yhtä tärkeää kuin summat, ja sitä ei tästä tekstistä tällä hetkellä löydy. Joustavuus eri lukujen välillä ja vuosien välillä Nämä kolme asiaa, joustavuus, ei tekstistä löydy, omat varat, todelliset omat varat, eli annettaisiin keruoikeus Euroopan tasolla ja tarkastuslauseke näiden pohjalta mahdollinen ratkaisu ja sopimus MFSstä saattaisi löytyä. Kiitos ja sitten kollega Kalfin 3.30. Kiitos puheenjohtaja. Pidin arvossa teidän alustavaa kommenttia parlamentille. Me työdymme samaan suuntaan. Me haluaisimme selkeästi sanoa, että jotta saadaan toiminnasta tehokasta, parlamentti ottaa huomioon keskusteluissa. Se, mitä valitettavasti olemme nähneet viimeisimmässä versiossa, josta on sovittu, siitä puuttuu paljon parlamentin prioriteetteja. Te puhutte ensinnäkin hiukasta pienestä budjetin korotuksesta verrattuna budjetti, joka hyvästi vuonna 2006. Tämä pieni korotus merkitsee sitä että todellisuudessa, että vuonna 2014 on vähemmän käytettävissä olevia varoja. En tiedä, onko Euroopan budjettisyklin vastainen eh, budjetti vai ei. Mutta sanotaan, että on myöskin pieni korotus tutkimukseen ja innovaatioon. Sanoisin teille, että viimeisen seitsemän vuoden aikana Eurooppa on ottanut takapakkia. Me olemme hukkaamassa nopeutta. Jos saisimme pienen lisäyksen, mutta samaan aikaan kuitenkin kilpailijat investoivat enemmän, investoivat enemmän innovaatioihin tutkimuksiin merkitsee sitä, että kuilu Euroopan ja muun maailman välillä tulee kasvamaan 2020 mennessä. Tämä on hyväksyttävää. Kolmanneksi on jäsenvaltiot, jotka sanovat, että haluamme enemmän avoimuutta, ja paremmin tasapainottun budjetin, mutta samaan aikaan me näemme, että ovat valmiita hyväksymään mitä tahansa, kunhan budjetti on pienempi. Ei enempää avoimuutta, ei parempaa rakennetta. Muuten en voinut ymmärtää sitä kysymystä, joka edelleen on näistä alennuksista. Sanotte, että kaikki jäsenvaltiot haluavat kompromisseja. Mutta me olemme itse voineet olla todistamasta prosessia. Tosiasia on, että kompromissi siirtyy muutaman jäsenvaltion suuntaan, jotka eivät liiku. Meillä on budjetti ja samaan aikaan, kuten puhumme edelleen näistä alennuksista, on jäsenvaltioita, jotka tekevät tämän järjestelmän yhä vaikeammaksi. Ja sitten on ongelmat, jotka liittyvät joustavuuteen, mukaan luettuna puolivälin tarkistus, ei siis sitä, mikä tällä hetkellä on tämä toimintavälinen sopimus, koska nyt neuvottelu on komission, komission kädessämäärä menettelyyn niin ja mitä tulee sitten budjetin yhtenäisyyteen. Jos viime kädessä käy niin, että kaikki ponnistelut on tehty, jotta saataisiin aikaan jotakin, jonkinlainen finanssikapasiteetti eurovyöhykkeellä, mistä se rahoitetaan? Siksi me pidämme kiinni siitä, että on laajempi kuva siitä, miten tässä sitoudutaan. Nämä ovat parlamentin prioriteetit, kuten sanoitte. nämä ovat täysin mahdollisia, tekevät budjetista avoimemman, tehokkaamman ja paremmin Euroopan tarpeita vastaavan. Kun meillä oli kokoomus teidän kabinettinen päällikön kanssa, sanomme, että tämä on se kenttä, jolla me olemme valmiita liikkumaan. Teidän on nyt yhdistettävä tämä kenttä, jolla me liikumme siihen alueeseen, eh, joka on tämä vyöhyke, jolla parlamentti jos suostuu lentämään, koska tämä, mitä ehdotatte, on sellainen vyöhyke, jolla me emme lennä. L'ultimo intervento è dell'onorevole Bog. Viimeiseksi herra Böke, neljä minuuttia. ja kollega Kaif. Niin, hyvä kollega Kalfin. Minä olen toinen esittelijä. Samassa asiassa olen täysin yhtä mieltä. Me olemme kiinnostuneet siitä, että saadaan neuvottelut pikaisesti päätökseen, niin että syntyy tulos, mutta ei hintaan mihin tahansa. Menettely, joka on nyt ollut yleisten asioiden neuvoston kanssa, joka oli tietynlainen eh, pilottihanke, briefailu, osallistuminen epävirallisiin kokouksiin, oli todellakin rakentava. Mutta nyt me kaipaamme hiukan seurantaa. Ja tässä varmastikin on osa ongelmaa. Haluan sanoa selvästi, että totta kai kaikki toimielimet ovat eh, velvollisia ryhtymään mihin tahansa toimiin, kuten sopimuksessa sanotaan, jotta voidaan helpottaa monivuotisen rahoituskehyksen hyväksyminen. Mutta kysymys kuuluu, miten me lähiviikkoina ja kuukausina voimme toimia suhteessa toisiimme? Se, että ei päästä sopimukseen, ei merkitse mitään kriisiä, koska me tiedämme, että menneisyydessäkin ainakin asioita on käsittämään parin otteeseen. Mutta se, että myöskään ei mutta ei ole kriisi sekä että me toimimme eri tavalla. Me käytetään niitä lukuja, joita me olemme saaneet neuvostolta. Huono sopimus. Se, että parlamentin ehtoja ei asianmukaisesti kunnioiteta, on huonompi kuin mitä neuvosto meille, mitä sopimus meille antaa. Ja tämä on se, mikä neuvoston on syytä pitää mielessään. Te puhuitte siitä, mitä kustantaa, kustannuksia syntyy sitä, että eivät sopimuksiin ja että ne ovat liian suuria. Minä sanoisin, että poliittiset kostot, kustannukset ovat sellaisia, jotka yhtyvät siitä keskustelusta, jota käydään jäsenvaltioissa, joissa ylipäätään määritellään Euroopan budjetti jonkinlaiseksi syöpäkasvaimeksi. Haluan sanoa selvästi, että se, joka puhuu paremmasta varojen käytöstä, rakenneuudistuksesta ja kattavista tarjouksista, siitä, miten me voisimme keskenämme puhua, niistä meidän pitäisi puhua pyrkivässä eteenpäin, eikä pelkästään harjoittaa jarrutuspolitiikkaa. Ja neuvoston on tunnustettava, milloin, jos se haluaa tällaista toimintaa lukujen kanssa. Sen täytyy katsoa, mitä ovat myönteiset ja kielteiset prioriteetit, joita ei voida rahoittaa, jouduttava ne pois pöydältä, vaikka se on niitä itse päättänyt. Ja voimme tehdä analyysin siitä, jos me analyysin siitä, mitä neuvosto, neuvosto on päättänyt viimeisten kymmenen vuoden aikana, miten paljon se on maksanut Euroopan budjetissa, ja onko se ollut järkevää vai ei. Nämä luvut olisivat hyvin mielenkiintoisia, herra Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja. Muuten me tarjoamme teille pakettia, mitä vaikeampia luvut ovat, sitä enemmän me tarvitsemme yleistä katta, yleisesti kattavaa joustavuutta, emmekä mitäkin, mitään tällaista marginaalia. Me tarvitsemme sen, että tunnustetaan, että budjetti on yksi kokonaisuus, eikä sitä, että tiettyjä asioita tämän politiikan ulkopuolelle. Me tarvitsemme oikaisulausekkeen, josta on puhuttu useampaan otteeseen, lausekkeen, joka tulla ansaitsee tämän nimen. Ja niin, että ei synny sellaisia puolivälitarkistuksia ja niihin liittyviä sopimuksia kuin viimeksi välttämättä hyväksyttiin. Sopimus sanoo, että budjetti rahoitettaisiin omista varoista, ja siksi täällä meidän täytyy myöskin noudattaa sopimusta, ja eikä voida toimia sopimuksia vastaan, taistelinta vastaan, niin kuin edessä pääkaupungissa tapahtuu, ja täytyy myöskin pitää kiinni monivuotisista ohjelmista. Oletteko te sitä mieltä? Teidän pitäisi ottaa parlamentti mukaan tähän. Jos me katsomme Kyproksen johtopäätöksiä, neuvosto sanotaan, että Euroopan neuvosto ei voisi toimia yksin lainsäätäjänä, mutta kun sanotaan, että asetus, joka koskee monivälistä rahoituspuitetta, se pitäisi hyväksyä neuvostossa yksimielisyydessä parlamentin kanssa, minusta olisi viisaampaa, jos neuvosto sopimus mainittaisiin siinä muodossa, kuin se siellä on sanottu, että, että neuvosto toimii yksimielisesti saatuaan parlamentin suostumuksen, jonka parlamentti hyväksyy enemmistöllä. Ensin me sanomme kyllä ja vasta sen jälkeen te voitte päättää. Siksi on niin tärkeää, että nyt käytät tilaisuutta ne asianmukaisesti huomioon meidän prioriteettimme ja käydä sen mukaisesti neuvotteluja niin, että viime kädessä voitte esitellä meille esityksen monivuotisesta, monivuotisesta rahoituskeskuksesta asetuksesta ja sopimuksesta, sopimuksesta koskee budjettia niin, että me voimme sitten esittelijänä viedä sen täysistunnolle ja esittää sen hyväksymistä. Me hukkaamme arvokasta aikaa ja minusta jo tänään koska mehän emme voi, voi ottaa vastaa, vastuuta siitä, jos meidän kanssamme ei puhuta eikä neuvotella asianmukaisesti. Ja muuten komission puheenjohtaja, teidän tulisi hyödyntää sitä, minkä sopimus tekee teille mahdolliseksi, nimittäin sen, että komission puheenjohtaja voi tehdä aloitteen sille, siitä, että instituutioiden johtajat kutsutaan koolle tällaisissa tilanteissa, jotta pyritään löytämään ratkaisuja niin, että me pääsemme eteenpäin asioissa. Me olemme valmiita tähän, mutta emme hintaa mihin hyvänsä. Ottakaa vakavasti meidän kantamme että saadaan aikaan määräenemmistö täysistunnossa, ei ole mikään helppo asia, ja teidän pitää silloin liikkua meidän suuntaamme. Kiitos. Bene, con questo richiamo quanto mai opportuno al No niin. Tämän Bogen puheenvuoron jälkeen päätän tämän kokouksen. Kiitän puheenjohtaja Parrousua ja puheenjohtaja Van Rompoita ja teitä kaikkia läsnäolosta. Hyvää iltapäivää kaikille.